Mesdames et messieurs, bonjour. La séance est ouverte. Et je commence... Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa joitakin ilmoituksia, erityisesti eräs, joka on sydäntäni lähellä. Rova Carolyn Lucas on kirjallisesti ilmoittanut toimikautensa päättyneen täällä koska hän on brittivaaleissa menestynyt ja näin ollen artikla 7 kohdan 2 mukaisesti panemme tämän merkille, jos tällä tavalla jäsen valitaan työjärjestyksen mukaisesti kansallisen parlamenttiin, että 17. päivä tätä kuuta Rova Lukas lopettaa toimintansa täällä. Samoin alle ryhmän Rova Macmillans kotin tilanne on sama. Ja nyt siirrymme esityslistaan, jonka mukaan lähdemme keskustelemaan Parlamentin talousarviosta aloitamme ensinnäkin herra Mankan mietinnöstä lisätalousarvio numero 1 A701582-2010. Seuraavaksi keskustelemme ennakkoarvoista tulosta ja menoista varannut vuosi 2011, jonka on mietinnön on tehnyt rouva Helga Trypel. Ensiksi annan puheenvuoron herran Mankalle, joka on esittelijä ja hänellä on 4 minuuttia puheaikaa. Kiitoksia kollegat. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin hyvin monet menettelyt muuttuvat